Colleagues, if I could uh, open the meeting and... No niin, avaamme kokouksen. Tavoitteena on käsitellä Kohin mietintö ensin, joka käsittelee siis äh, tieliikenneturvallisuutta ja Sender tulee paikalle myöhässä. Ja toivottavasti voitte hyväksyä tämän esityslistan näin muutettuna. Jos se sopii, niin siirrytään pöytäkirjan hyväksymiseen seura- edellisestä kokouksesta. Sopiiko se kaikille? No niin, ja ennen kuin sitten annan puheenvuoron edustaja Kohille, haluan toivottaa tervetulleeksi vierailijaryhmän Hollannin meri- ja sisävesi tarkastus pääosastolta. Te olette täällä katsomassa, miten me toimimme. Mukava nähdä teitä täällä paikalla. Mukavaa vierailua. Toivottavasti keskustelut ovat mielen. Sen kummemmitta siirrymme suoraan käsittelemään eurooppalaista tieliikenneturvallisuutta. Dieter Kochin mietintö on kyseessä. Tavoitteenani on siis antaa ensin puheenvuoro esittelijöille, sitten varjoesittelijöille ja sitten antaa puheenvuoro Simonsille, joka on Euroopan talous- ja sosiaalikomiteasta, joka myöskin siis esittää lautuntonsa tästä asiasta. Aloitetaan Dieterista. Ole hyvä. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Kiitoksia, puheenjohtaja. Ensin kiitos sihteeristölle tästä laajasta tuesta, mutta kaikkia kollegoita myös kiitän, jotka ovat parantaneet mietintöäni tarkistuksilla. Äänestyssuosituksissani olen osittain merkinnyt ne miinuksella, vaikka sisällöstä olenkin samaa mieltä, mutta jotta vältetään kaksin päällekkäisyyksiä, koska monet asiat, jotka olen työstänyt kompromisseihin, ovat siellä mukana. Joten muutamissa kohdissa siksi miinus. Kiitoksia kaikille varjoesittelijöille joiden kanssa oli monia tapaamisia ja minun näkökulmastani he olivat hyvin valmiita kompromisseihin. Joten lopussa on tullut teksti, jossa kun meillä on suuri tavoite parantaa turvallisuutta tieliikenteessä, niin kyllä se sillä saavutetaan mielestäni. Mietinnössä on kyse turvallisuudesta, ei talous, ei ympäristöpoliittisista toimenpiteistä. Tämän haluan ottaa vielä esille. Ei ne tietenkään ole täysin jääneet sivuun, mutta keskiössä on turvallisuus. Harmi, että viime kerralla ei pystytty äänestämään, koska minä pystyn olemaan paikalla, niin ollaan kuitenkin siinä mielessä voitettu aikaa. Tänään tulin autolla, jotta en jäisi jonnekin jumiin, junilla tai lentokoneella. Nyt tämä voitettu aika sitten, niin se on käytetty, jotta voitiin tehdä sisältöselvityksiä, erityisesti kompromissitarkistuksissa, ja työstää niitä. Joitakin huolenaiheita on tullut monelta kollegoilta, kaikista ryhmistä. Ne on pystytty nyt sivuuttamaan tai ratkaisemaan niin, että voitiin tuoda kieliselvityksiä ja suullisia tarkistuksia mukaan perusrakenteesta ei ollut perustavanlaatuisia ongelmia, ei tavoitteista myöskään. Kaikki hyväksyivät ne. Perusta on tieteellisen tietoon perustuvat tietopankit ja määritelmät. Ja tältä pohjalta voidaan sitten kunnianhimoista johdonmukaista tieliikennepolitiikkaa harjoittaa. Tavoitteet liittyvät kuolemaan johtaneisiin tapauksiin ja sitten, että otetaan myös lapsia koskevat onnettomuudet mukaan ja sitten nämä henkivaarallisesti loukkaantuneet, vakavasti loukkaantuneet myöskin mukaan. Kaikki perustuu integroituun lähestymistapaan. Kaikki toimenpiteet, siis kaikkien toimenpiteiden pitää antaa panoksensa tähän, ei pelkästään komissio, vaan myös jäsenvaltiot, myöskin tieliikenteen harjoittajat, yritykset, paikalliset, alueelliset eh, toimijat, kaikki, jotka ovat liikenteessä mukana, osallistuvat tähän. Pääkritiikkikohta, josta on monesti puhuttu keskusteluissa, oli, tuli tämä tieliikennekoordinaattori esille koko ajan. Olen konkretisoinut asiaa ja sanonut, että se ei ole mikään ylimääräinen lisäviranomainen, ei mikään lisäbyrokraattinen taso, jota haluan tässä rakentaa, vaan se tulee Euroopan komission sisälle. Komission sisälle. Sillä pitäisi olla joku, joka ottaa huomioon ympäristö, sisämarkkinat, liikenne, talous, sisämarkkinat, tutkimus, tuotekehitys. Näiden pääosastoimintoja hän koordinoisi liikenteen osalta. Tämä koordinointi on mielestäni tärkeää, koska kaikki pääjohta- pääosastot tekevät jotain tällä osa-alueella, mutta eivät yhteensopivasti. Sen lisäksi odotamme mietinnössä niin, ei pelkästään tilkine turvallisuusohjelmaa, vaan että myös jäsenvaltiot ja kun otetaan huomioon nämä toimintaohjelmien koordinointi, EU-jäsenvaltiot, siinä välillä pitää olla koordinaatiota, jonkun sitä täytyy hoitaa, jonkun täytyy ottaa päävastuu. 36 000 kuollutta joka vuosi ja siinä täytyy jotain tehdä. Ehdotan koordinaattoria, jotta voidaan varmistaa, että päästään tässä hyvään lopputulokseen. Minä odotan tässä teidän kaikkien hyväksyntää. Kompromissi d on kyse elinikäisestä oppimisesta. Ei pelkästään vasta sitten, kun menee autokouluun, vaan ihan alusta alkaen. Myös silloin, kun ollaan pyörällä liikkeellä, käyttää julkisia kulkuvälineitä, on jalankulkija. Näitä asioita täytyy oppia koko elinjään ajan. Ja sen vuoksi täytyy työstää ohjelmia, antaa tukea. Se on tehtävä, joka täytyy ottaa tähän mukaan. Kumia keskusteluja oli kompromissi eestä. Tämä koskee pakollista näkötestiä. Siitä ei tietysti ole keskustelua, että kun äh, haluaa tämän äh, ajokortin, niin silloin on näkötesti, mutta pitäisikö olla myöhemmin? Näkötesti ei kuitenkaan tarkoita, että, että jos ei pääse läpi, ettei saisi enää ajaa, vaan sitten täytyy saada mm, tällainen äh, joku näköä parantava laite. Esimerkiksi silmälasit. Täytyy nostaa myös tietoisuutta siitä, että liikenteenharjoittajilla on vastuuta toisiaan kohtaan. Sitten osana kompromissia on kohtakohdaltaäänestys, nimittäin sanasta pakollinen äänestetään erikseen, että halutaanko se pakollinen näkötesti vai ei. Enemmistö pitäisi päättää siitä, että halutaanko se vai jätetäänkö se vapaaehtoiseksi. Alkoholista sitten promillerajoista muutama sana. Meidän viestimme täytyy olla, että se, joka ajaa, hän ei saa juoda alkoholia. Se on perusviesti. Ja odotan nuorilta ihmisiltä, mutta myös ammattiautoilijoilta, että heille määrätään nolla promilleraja, joka käyttää lääkkeitä, joka juo jotain makeita mehuja, siellä voi syntyä käymisprosessi ja siitä voi tietysti tulla nolla promilleen ylittäviä tuloksia. Sen vuoksi määritellyt, että tässä mittaustavassa tällainen toleranssiraja tieteeseen perustuen voitaisiin ottaa käyttöön niin, että tästä ei tule ongelmia jos tämä voidaan hyväksyä näin, niin sitten otetaan huomioon myös nämä alkolukot uusiin ajoneuvotyyppeihin. Minulla on ollut keskustelua varjoesittelijöiden kanssa, sillä minulla on tullut vaikutelma, että kaikki ovat sen puolesta. Mutta tämä toleranssiraja tietysti täytyy pitää yllä ja olen tehnyt tässä uudelleen muotoiluja. Keskustelu oli myös turvallisista parkkipaikoista ammattiautoilijoille. Tietysti haluamme huolehtia siitä, että niitä on tarpeeksi siis määrällinen, määrällisesti, mutta myös laadullisesti. Niillä täytyy olla asianmukaiset turvallisuusolosuhteet. kun puhutaan ammattialoitteiden parkkipaikoista. Kompromissi B. Huomioliivit. Ensimmäisen osassa, kun puhutaan siitä, että kaikille ajoneuvon matkustajille pitää olla huomioliivit. Minulla oli se vaikutelma, että oli suuri enemmistö kysymys keskustelulle siitä, että äh, mitä sitten huomioliivit ja kypärät äh, pyöräilijöille pimeässä ja taajamien ulkopuolella halutaanko se ottaa mukaan. Henkilökohtaisesti myönnän, että olisin tällaisen säännön puolella, mutta sitten kun olen keskustellut monien kanssa, niin olen joutunut tunnustamaan, että tähän ei tulisi ankarampaa sääntöä, vain ollaan valittu tämä rohkaista, rohkaistaan tuetaan, joten sopimuksessa varjoesittelyiden kanssa ehdotan tässä muutosta. Toivoen sitten, että vihreät myöskin voivat olla tässä mukana, koska pyöräilijöille suositellaan, että he tekevät itsensä näkyviksi pimeällä tai meidän ulkopuolella heijastuvilla pinnoilla, miten tahansa se on vastaan tulo kaikkia niitä kohtaan, jotka ajattelevat eri tavalla. Sitten sopinnan pohjalla haluaisin puhua vielä vaatimuksesta, josta olemme äänestäneet kaikkien koordinaattorien kanssa ja kaikkien varjoesittelyiden kanssa, joka koskee lepoaikoja, jota määrätään ammattiautoilijoille – Sitten jos on kuitenkin kuuma sää, jos ei äh, toimi ilmastointilaitteet, joten tämäkin täytyy ottaa huomioon. Joten suullisessa tarkistuksessa määritellään tällaisten pitkän matkan rekka-autojen varustaminen äh, ilmastolaitteille, jotka otetaan silloin, kun moottori ei käy. Toivon, että tässä saan teidän tukeanne. Ja kiitoksia kovasti. Thank you very much. I'll now go on. Kiitoksia. Ja nyt sitten vuoro varjoesittelijöille. Jos jokainen voisi puhua viitisen minuuttia, kolme minuuttia muut kuin varjoesittelijät, niin silloin kaikki mahtuu. Fajon SNTstä. Ähm, Kollego Kohu, najprej Kiitoksia kollega Koch tästä erinomaisesta työstä ja sitoumuksesta ja hyvästä yhteistyöstä, joka meillä on viime viikkojen ja kuukausien aikana ollut, kun olemme tätä asiakirjaa valmistelleet. Haluaisin painottaa sitä, että olemme onnistuneet pääsemään useisiin hyvin kompromisseihin, jotka mahdollistavat sen, että voimme välittää selkeän viestin eurooppalaiselle yleisölle siitä, että haluamme päästä kunnianhimoiseen tavoitteeseen, joka on liikenteen kuolonuhrien vähentäminen 50 prosentilla vuoteen 2020 mennessä. Slovenia on yksi niistä maista, joka on jo hyväksynyt tavoitteen ja olemme onnistunut jo tavoitteen täyttämisessäkin. Kuitenkin nyt liikenneonnettomuuksien määrä on jälleen kasvussa. Yhä edelleen tapahtuu liikaa traagisia onnettomuuksia jotka vaikuttavat monen perheen elämään. Minusta on erittäin oleellista tällä vuosikymmenellä valvoa ylinopeuksia ja valvoa alkoholi- ja huumausaineiden käyttöä. Meidän täytyy saada turvavyöt käyttöön ja suojata kaikkein haavoittuvampia mm, liikenteen käyttäjiä, jalankulkijoita. Erityisesti haluaisin painottaa pyöräilyä. Haluamme nimittäin rohkaista ihmisiä pyöräilemään Haluamme sulkea kaupungin keskustat, jotta jalankulkijat ja pyöräilijät voivat ne täyttää. Meillä on hyvät kompromissiehdotukset. Kompromissi G, joka kolmas onnettomuus, joka on aiheutunut liikenteessä, on alkoholin aiheuttama. Eli nollatoleranssista pitää olla selkeä viesti, joka välitää eteenpäin. Juominen ja ajaminen eivät sovi yhteen ei alkoholia, ei uusille kuljettajille, ei ammattikuljettajille. Tämä on vetomus kaikille jäsenvaltioille, jotta ne tekevät parhaansa täytäntöönpannakseen tämän tavoitteen. Jossakin jäsenvaltiossahan tämä tavoite on jo täysin olemassa. Olen varma siitä, että onnistumme, jos päätämme vaatia nollatoleranssia kahden ensimmäisen vuoden aikana, kun ajokortti on suoritettu. Lisäksi kannatan alkolukkoja kaikkiin uusiin ajoneuvoihin asennettavaksi ja tuemme myös komission vetoomusta siitä, että valmistettaisiin asetus tämän mukaisesti vuoteen 2013 mennessä. Kun taas puhutaan nopeusrajoituksista, niin kompromissi F A on nimenomaan tässä suhteessa tärkeä. Siinä tavoitteena on suojata liikenteen kaikkein haavoittuvampia käyttäjiä ja olisi erittäin tehokasta rajoittaa nopeus 30 kilometrin tunnissa taajama-alueilla ja kaupunkialueilla, jossa mitään erillistä pyörätietä ei ole. Pakollinen näkötesti. Siinä suhteessa olen samaa mieltä siinä, että meidän täytyy tehdä tästä kohta kohdalta äänestys, tai nimenhuutoäänestys, anteeksi, jotta voimme päättää sen, että tehdäänkö siitä pakollinen vai ei. Kun puhutaan ylinopeudesta, niin olemme saaneet hyvän kompromissin aikaiseksi. Huomioliivien käyttö pyöräilijöille on myös otettu huomioon hyvin kompromississa, kuten myöskin sopimus, joka koskee huomioliivien mukanaoloa autoissa. Huomioliivit ovat hyvä asia. Hyvin usein onnettomuuden jälkeen tapahtuu niin, että ihmiset tulevat ajoneuvosta ulos ja eikä heitä näe kunnolla, koska vain kuljettajalla on huomioliivi. Koordinaattorin rooli on tärkeä. Me emme tee päällekkäistä työtä, emmekä ota käyttöön mitään uutta viranomaista. Haluan kiittää myös esittelijää kaikista selvityksistä. Ryhmäni voi tukea kaikkia muita kompromisseja. Ja haluan vielä lisätä henkilökohtaisella tasolla sen, että tarkistuksessa 179-159 159 on ehdotus tehokkaista menetelmistä, joiden avulla ehkäistään onnettomuuksien syntyä. Haluaisin lisätä tähän että meidän tulisi estää raskaiden ajoneuvojen ajaminen pienteillä silloin, kun ne voivat käyttää moottoriteitä. Se olisi mielestäni erittäin tehokasta ja vetoankin esittelijän, että hän voisi pohtia uudelleen tätä suositustaan. Toivon, että saamme laaja-alaisen tuen tälle huomenna. Kaikki viestit ja kaikki hyvät aikomukset eivät vähennä kuolonuhrien määrää liikenteessä, jos emme saa näitä viestejä perille ihmisten päähän, eivätkä jäsenvaltiotkaan tehokkaasti halua täytäntöönpanna näitä säännöksiä. Kiitoksia. Edustaja Bilbao. Hyvää iltapäivää ja kiitoksia puheenjohtajalle. Käytän puheenvuoron Resbergin nimissä. Hän haluaa pahoitella, koska hänellä on kokouksia vaalipiirissä, niin siksi hän ei päässyt tänään tähän valiokuntaan. Hän haluaisi kiittää esittelijää tehdystä työstä ja haluaisi kiittää myös eri ryhmien varjoesittelijöitä näistä ponnistuksista ja keskustelusta, jota on käyty näinä viikkoina mietinnön laatimiseksi. Natali Grisbeck haluaisi korostaa sitä, että kaiken kaikkiaan hän tukee kaikkia kompromissitarkistuksia, jotka ovat saaneet laajan tuen taakseen, paitsi kompromissi B, että sinne puhutaan koordinaattorin tehtävistä ja sitten tämä uusi versio kompromissista E, siinä hän on eri mieltä, koska hänen mielestään siellä pitäisi näkyä sana pakollinen. Kompromissista B ja tällaisen koordinaattorin perustamisesta. Äh, hän on sitä mieltä, että se ei ole tarpeen. Hän uskoo, että jos näin tehtäisiin, siitä tulisi vain lisää byrokratiaa, joka hänen mielestään voitaisiin välttää. Hän oikeastaan pikemminkin haluaisi vaikuttaa jo olemassa oleviin aloitteisiin ja laatia kokoelmaan jo toimivista ja muista toimista ja parantaa sitten jo olemassa olevia ehdotuksia. Hän on siis sitä mieltä, että meidän ei pitäisi tukea kompromissia B. Kompromissista E koskien kuljettajien näköä, joka 50 vuosi yli 65-vuotiaille herra Rova Grisbeck tukee tätä aloitetta. Hän on sitä mieltä, että tämä on yksi kaikkein kiinnostavimmista toimista, koska näön heikkeneminen on syynä moniin onnettomuuksiin. Hän on kuitenkin sitä mieltä, että tämä uusi sanamuoto kompromississa on sellainen, missä ei ole enää mukana sana pakollinen, ja tämä on hyvin ratkaiseva seikka. Siksi hän on sitä mieltä, että sana pakollinen olisi siinä mainittava ja kohta kohdalta äänestyksessä hän tukisi tämän sanan lisäämistä. Sitten kompromissista G. Hän suhtautuu varauksellisesti alkuperäiseen sanamuotoon, mutta hän tukee täysin uutta sanamuotoa, koska hän uskoo, että olisi hyvin vaikea soveltaa 0 prosentin al- alkorajaa. Ja voisi olla, että ammattilaiskuljettaja on ollut aikaisemmin edellisenä päivänä juhlissa ja seuraavan päivänä voi olla vielä jotain jäänteintä veressä ja tämä haittaisi hänen ammatillista toimintaansa. Jos on tällainen tieteellinen kynnysraja, se olisi realistisempi ja näin voitaisiin torjua alkoholin käyttöä kuljettajien ja uusien kuljettajien ammattikuljettajien, uusien kuljettajien elämässä. Hän topa, ta, tukee siis tätä e, uutta sanaa muotoa ja hän tukee myös e, suullista tarkastusta, joka koskee ilmastointia, jota tarvittaisiin rekkoihin, koska näin voitaisiin palantaa e, kuljettajien työolosuhteita. Hänestä olisi, tämä olisi hyvin myönteinen toimi ja hän tätä tukisi. Hän tukee täysin eri esittelijöiden sopimia kompromisseja. Kiitoksia. Very much, Mr. Taylor for the Greens. Uh, thanks very much, Chair. Um, Taylor It's a laudable objective. Tämä hyvä tavoite tätä nollavesiota kohti on ollut hyvin positiivinen asia, joka on lisännyt kaikkien tienkäyttäjien turvallisuutta. Täytyy pitää mielestäni mielessä, että ajaminen ei ole ihmisoikeus, se on etuoikeus. Ja siinä mielessä täytyy pyrkiä tieliikenneturvallisuuteen niin, että tiet ovat turvallisia kaikille käyttäjille. Täytyy varmistaa se, että ajoneuvot ovat turvalliset ja täytyy varmistaa se, että kuljettajat pystyvät ajamaan ja ovat kunnossa. Ja erityisen hyvänä pidän tätä näkötestiä, ja kohta kohdalta äänestystä siinä, jotta, jotta pakollisesta saadaan vapaaehtoinen. Siinä voidaan heijastaa tätä mielipiteiden kirjoa, joka tuli esille varjoesittelyiden kokouksessa. Haluan kiittää herra Kohkia hänen ohjauksestaan tämän mietinnön osalta. Mielestäni on saatu aika positiivinen tulos. Joidenkin kannalta ei mene tarpeeksi pitkälle, joidenkin kannalta mennään liian pitkälle, mutta tämä on kuitenkin positiivinen asia. Että pyritään vähentämään onnettomuuksia ja saadaan siitä todellisuutta. Mietinnön erässä kohdassa tai mietinnössä keskityttiin kolmeen tärkeään asiaan. Nopeus, alkoholi ja huumeet. Mikä näistä ei ole hyvä asia. Olen erittäin mielissäni, kun voi nähdä, että kompromissi F, siinä pyritään sitä kohti, että olisi vahva suositus ja se valtioille, että hyväksytään 30 kilometrin nopeusrajoitus taajama-alueella. Olen erityisen mielessäni tästä, koska brittihallitus on viime päivien aikana mennyt siihen suuntaan, että Näistä vaatimuksista tulee paljon halvemmat saavuttaa tämä vaatimus. Alkoholiasiassa alkolukot, niiden asentaminen, sitä tuomme kovasti. Ja sitten tämä nolla promilleraja on asia, jota ilolla tuemme. Huumeista lääkkeestä sitten on joitakin toimenpiteitä, joiden myötä tämä saadaan paljon konkreettisemmaksi mahdollisuudeksi, että tämän asian osalta. Tieliikenneturvallisuuskoordinaattori. Mielestäni tässä ei olisi paljon päällekkäistä työtä. Sitähän kukaan ei tietysti halua että byrokratiaa lisättäisiin, että kulut lisääntyisivät ja olisi päällekkäisiä toimia. Mutta meidän mielestämme näin ei käy tämän tieliikennekoordinaattorin kanssa, sellaisena kuin se on tässä suunniteltu. Sitten huomioliivit. Niiden pitäminen oli ihan oma juttu sinänsä. Meillä oli vahva suositus pitää niitä, sitten se oli suositus. Ja nyt no, siitä on tullut sellainen, että rohkaistaan pitämään niitä. Kollegani herra Kramer tästä voi puhua, koska hän on hyvin läheisessä yhteydessä pyöräilijöiden ryhmiin ja hän tuntee hyvin nämä prioriteetit, joita pyöräilijöillä itse asiassa on asian suhteen. Pitemmittä puheita, kiitoksia herra Kohille. Tuemme enemmistö kompromissitarkistuksista ja odotamme huomisen äänestystä. Uh, Mr. Bradbourne for the ECR, Philip. Five minutes. Bradbourne ECR. Kiitoksia puheenjohtaja. Niin, en haluaisi, että kukaan ajattelisi sitä, että näissä kommenteissani tavoitteena on mitään muu, mikään muu kuin tieliikenneturvallisuuden parantaminen riippumatta maasta. Mutta katsotaanko tässä nyt sellaisia asioita, jotka ovat välttämättömiä EU-tasolla säädettäviksi. Tehän tiedätte puheenjohtaja, että aiemmissa keskusteluissamme tästä asiasta avainkysymyksenä on nimenomaan toissijaisuus. Yksi aiemmista puhujista totesi aivan oikein, kun hän sanoi, että meidän velvollisuutenamme äh, mepeinä on toimia tässä asiassa. Olen eri mieltä. Ei meidän tehtävänämme mepeinä ole näin tehdä, vaan paikallishallintojen Kansallisen parlamentin tehtävänä on toimia näissä asioissa. Se ei ole Euroopan unionin vastuulla. Ja se on lähtökohtani. Eli hyvin monet näistä kompromisseista ja koko tämän keskustelun ydin minun kats- näkökulmastani katsottuna ovat tavoitteita, joihin pitäisi päästä, mutta minusta niistä ei tulisi säätää Euroopan unionissa. Muutama esimerkki kompromissitekstistä, joka meillä on edessämme. Asiasta on käyty keskustelua hyvin pitkään. Talvirengaskysymys. Onko meillä joku talvirengas äh, politiikka? No toivottavasti tämän yli nyt on jo päästy. Nämä nyt ovat asioita, joista tulisi jokaisessa yksittäisessä jäsenvaltiossa päättää. Ja jokaisessa valtiossa on talvirengaspolitiikkaa, sikäli kun näitä renkaita tarvitaan. Muut ovat olleet sitä mieltä, että ei tarvita talvirenkaita esimerkiksi. No puhutaanpa sitten näistä huomioliiveistä. Jokaiselle autossa olijalle. Se pieni mahdollisuus, että he saattavat joutua yöllä onnettomuuteen. No puheenjohtaja, muistan, että ehkä kun silloin kun olimme paljon nuorempia, niin Britannia TVssä oli mainos, jossa sanottiin, että valoa riittää yölläkin, mutta me emme tarvitse näitä huomioliivejä, sillä ne ovat kyllä tässä suhteessa aivan turhia. Olen liberaalikollegan kanssa samaa mieltä siinä, että vaarana tässä tekstissä ja kaikessa muussakin, mitä komissiossa tehdään, on, että se kasvaa kasvamistaan, rönsyilee, meille tulee lisää äh, erilaisia vaatimuksia koordinaattoreiden viraston äh, henkilökunnan nimittämiseksi ja niin edelleen. No näkötestit sitten. No yhdistyneessä kuningaskunnassa meillä on oikein hyvä järjestelmä näön testaamiseen. Ennen kuin ylipäätään voidaan ajokortti saada, niin sellainen täytyy käydä sitten 70-vuotiaana uudelleen. Kyllä minä sitä tuen, että jos jäsenvaltiot haluavat saada jonkun tiukemman säännöstä kuin mitä meillä on, niin siitä vaan. Mutta ei tässä nyt tarvitse tehdä siitä mitään pakollista Euroopan unionissa. Ja taas Sama koskee myös näitä alkoholirajoja ja muuta. Kyllä minä tuen sitä, että varmistetaan, että juopuneita kuljettajia eh, tiellä ei ole. Mm, yhdistyneessä kuningaskunnassa lainsäädäntö on tiukkaa tässä suhteessa. Mutta puheenjohtaja mainitsin, että jos esimerkiksi yhdistyneessä kuningaskunnassa on saanut tuomion rattijuopumuksesta, niin silloin ei saa enää vakuutusta. No se on paras tapa ehkäistä rattiopumusta. Silloin on vaikea saada ensinnäkin ajokorttia takaisin ja vakuutusyhtiö pistää kampoihin kaiken mahdollisin keinoin. Lainsäädäntö ei siis aina ole paras tapa edetä. Kyllä tässä kompromississa myös jota voin tukea. Minusta se, että rohkaistaan vaikkapa lapsia polkupyöräturvallisuuteen opettamalla asioista koulussa, että tehdään tällainen polkupyörä, ajokoe. Se on hyvä asia. Polkupyöräkypäräiden käyttö on luonnollisestikin hyvä asia, johon tulisi rohkaista. Vähemmän on vaaroja, jos ihmiset putoilevat pyöriltään, jos kypärä on päässä. Komissiolla on myös pilottihanke näistä asioista ja haluaisin, että niitä vietäisiin eteenpäin yhä enemmän, sillä kysymys ei ole pelkästään turvallisuusnäkökulmasta, vaan siitä, että puhutaan esimerkiksi varkauksista ja vahingoteosta, joka aiheutuu autoille. Ja siitä voitaisiin päästä alkolukon käyttämisen avulla. Puheenjohtaja, me olemme asettaneet itsellemme tavoitteen tieturvallisuuden lisääminen riippumatta liikennemuodosta tai vaikkapa jalankulkijoiden turvallisuuden lisääminen. Mutta tämä, mikä meillä on edessä, me ei ole ratkaisu, vaan meidän tulisi lain, tehdä lainsäädäntöä siellä, missä sitä tarvitaan kansallisella tai paikallisella tasolla. Me ei missään tapauksessa Euroopan unionissa. Kiitoksia. Kiitoksia, Mr. Bradbury, on behalf... Kiitoksia, Mr. Bradbury. Euroopan talous- ja sosiaalikomitean nimissä. Simen. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Me olemme nyt käsitelleet tätä asiaa ja olemme tarkastelleet sitä, millä tavalla asiassa voitaisiin edetä ja minusta on hyvä, myöskin kertoa lausunnostamme täällä viiden minuutin ajan, vaikka komissio on nyt jo työstämässä hetkistä tiedonantoaan. Ja teidän pitäisi kyetä ottamaan sekin huomioon. On nimittäin oleellista huomioida, että ensimmäinen komission strateginen muisto tavoiteasettio vuodelle 2000-2010 oli erittäin kunnianhimoinen aivan samalla tavalla kuin tämäkin, eli puolet vähemmän kuolonuhreja. Tuolloin totesimme, että kunnianhimotaso oli aivan liian korkea. Näinhän se oli käytännössäkin, se osoittautui siksi. Ja nyt tässä seuraavassa strategiassa on tämä tavoitetaso on puolitettu ja me sanomme, että se on saavutettavissa. Miksi se on saavutettavissa? Se on saavutettavissa siinä syystä, että kaikissa maissa liikenneministerit ovat nyt tietoisia tästä asiasta, ovat ryhtyneet toimenpiteisiin niin, että väestö nyt joka vuosi tietää, että liikenneministerin täytyy vuosittain ilmaista, miten monta tieliikenneuhria on maassa ollut. Yleisesti ottaen on puhuttu myös siitä, että tieliikenneturvallisuudesta tietoisuus on tärkeä kysymys ja meidän täytyy pitää siitä kiinni. Ja siksi olemme sitä mieltä, että komission tavoite saavutetaan vuoteen 2020 mennessä. Ja olemme myös todenneet, että voidaan mennä yhä pidemmälle ja että mitään keskimääräistä tavoitetta ei pidä ottaa kaikille maille, vaan täytyy tehdä ero, eroja. Näissä niin sanotuissa auringonkukkamaissa koska tarvitsen tätä lyhennettä SF, Ruotsi, Yhdistynyt kuningaskunta ja Alankomaat. Nämä ovat ensimmäiset kolme maata – Ja näin ollen tässä pyrimme siis, meidän täytyy pyrkiä erottelemaan eri tilanteet eri maiden välillä, jotta voimme päästä tähän tavoitteeseen. Jotkut maat ovat hyvin pitkällä ja niin täytyy tietysti antaa työstä asiaa yhä e- pidemmälle. Tässä on myös paljon eri aiheita, joita on käsitelty. Meillä on esimerkiksi komiteassamme me käsitelty alkoholin rajaa ja on käsitelty myös alkoholin lukkoa. Ei pelkästään rekoissa, vaan myös henkilöautoissa. kuorma kanssa on keskusteltu asiasta paljon ja henkilöautoihin tämä pitäisi saada – Keskustelussa me tästä aiheesta ei menty niin pitkälle kuin tässä ehdotuksessa on menty. Ja meidän ehdotuksemme vuosittaisista tarkistuksista näissä kansallisissa black spot-kartoista. Eli tarkasteltaisiin tiekarttoja, niitä, joita vuosittain laaditaan, ja että näistä keskusteltaisiin. Ja Näin maat voisivat pyrkiä paremmin poistamaan näitä ongelmakohtia liikenteessään. Puheenjohtaja. Sitten tavoitteiden muotoilu vielä. Meillä on kaikilla myös tavoitteena tämä kuolonurien puolittaminen, mutta myös vaikeasti loukkaantuneiden määrän vähentäminen on tärkeää sekin pitäisi harmonisoida tähän lainsäädäntöön, kuten myöskin vaikeasti loukkaantumisen määritelmä pitäisi harmonisoida niin, että myös muilla tasoilla kykenemme työstämään näitä asioita eteenpäin. Komitea on myös sitä mieltä, että 25 prosenttia TENT-verkkoista, muista kuin TENT-verkoista täytyisi saada samalle tasolle kuin TENT-verkot – elinikäinen oppiminen ja koulutus ovat tässä suhteessa tärkeitä. Olemme myös puhuneet siitä, että meillä täytyisi olla erityiskoulutusta, jotta poliisin, ambulanssihenkilöstön ja palokunnan työntekijät olisivat hyvin koulutettuja. Hyvin usein näillä henkilöillä ei kuitenkaan ole riittävä koulutusta, että he voisivat, jotta he voisivat toimia tehokkaasti liikenneonnettomuustilanteissa. Toivottavasti olen kyennyt nyt hyvin valaisemaan sitä, mitä meidän komiteassa on asiasta keskusteltu. Kiitoksia. Puheenjohtaja, kiitoksia. Ja nyt sitten muita puhujia. Jos voisitte pitäytyä kolmen minuutin mittaisessa puheenvuorossa. Ensimmäinen puhuja. <clears throat> Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich möchte auch... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin minäkin kiittää kovasti Dieter Kochia tästä kovasta työstä ja näistä kunnianhimoisista tavoitteista, jotka hän asetti. Eikö tämä näytä olevan suuri ongelma lähteä samalle tielle, niin sanoakseni ryhmille? Haluaisin liittää tätä seuraavaan asiaan, eli rajat ylittäviin rangaistuksiin, niin huolimatta valistuksesta ainahan tulee rangaistuksia. Ja rajat ylittävästikin niitä täytyy pystyä asettamaan. Ja toivon, että tässä asiassa löydetään myöskin yhteisymmärrys. Kun olen tieliikenneturvallisuutta vastaava koordinaattori, niin minulle sopii myös, vaikkakin henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että Tässä on sääntöjä vähän liikaakin. Ja sitten nämä teemat, jotka on otettu esille, parkkipaikat. Siinä mennään aika nopeasti tieliikenneturvallisuuden ulkopuolelle. Tässä mennään sosiaalialueelle. Rangaistuksissa mennään aika helposti konkin jäsenvaltion oikeusjärjestelmän alueelle. Tässä enemmänkin täytyy koordinoida kuin pelkästään liikenneturvallisuus. Tässä olisi toivonut kunnianhimoisempaa lähestymistapaa. Kuitenkin kompromissi minulle käyvät. Huomioivista on sitä mieltä, että hyvä kompromissi on löydetty. Että se sopii myös pyöräilijärjestöille. Sitten Tarkistus 35 on lähellä sydäntäni. Siinä ollaan hyvässä seurassa YK kanssa, jotka 2011-2020 ovat julistaneet liikenneturvallisuuden vuosikymmeneksi. Uhrien ajatteleminen, tietoisuuden lisääminen on tärkeitä asioita. Ja niiden organisaatioiden ottaminen esille, jotka liikenneturvallisuuden puolesta toimivat. Ja Toivon, että kollegoille sopii tämä minun tarkistukseni. Thank you, Mrs. Ayala, three minutes. Kiitoksia, edustaja Ayala, kolme minuuttia. Kiitoksia, puheenjohtaja. Minäkin haluaisin yhtä näihin onnitteluihin esittelijälle. Hän on tehnyt sitkeästi työtä ja pyrkineet parantamaan tieliikenneturvallisuutta. Erityisesti hän on pyrkinyt siihen, että otettaisiin mukaan uusia aloja, uusia haasteita. Tavoitteenahan on puolittaa kuolin uhrien määrä ja, ja haavoittuneiden määrä. Mm, näitä seikkoja olisi työstettävä erityisesti näistä kompromisseista, jotka koskevat alkoholin kulutusta. Olen aivan yhtä mieltä tästä nolla tavoitteesta alkoholin käytössä, mutta olen hieman huolissani siitä, että tässä vaiheessa emme olemme siis katsomassa vain ammattikuljettajat, emmekä suu enemmistöä kuljettajista meillä on tässä vain ammattikuljettajat ja uudet kuljettajat mukana, mutta sen sijaan aikuiskuljettajat, jotka ovat yhä ikääntyneempiä ja heitä on eniten, niin he, he, he eivät ehkä niinkään käytä huumeita niin kuin niitä ne, ne ymmärrämme yleensä, vaan pikemminkin lääkkeitä. Ja siksi olisi, olisi todella kiinnitettävää huomiota tähän kuljettajien enemmistöön, joihin olisi kohdettava, kohdennettava valvontaa. Olen aivan yhtä mieltä tästä koordinaattorikysymyksestä ja maailmanlaajuista teemapäivästä. Nämä ovat tärkeitä asioita tavoitteet huomioon ottaen. Myös tällainen neuvoa antava, antava foorumi on tärkeä asia. rajat ylittävissä rikkouksissa on tärkeää, että neuvosto ja komissio tunnustavat sen, kuinka tärkeää on uhrien ja asiantuntijoiden ja poliisiviranomaisten kuuleminen, kaikki niiden henkilöiden kuuleminen, jotka tekevät työtä kentällä ja tuntevat ähm, yksityiskohtaisesti nämä tilanteet. He voivat auttaa meitä jokapäiväisessä työssämme. Tulevaisuutta ajatellen te korostitte lapsia ja nuoria. Heihin liittyy keskeisiä tavoitteita, mutta myös ikääntyvät ihmiset ovat tärkeässä asemassa. Nyt tällä hetkellä eh, kaksipyöräisten ajoneuvojen kuljettajat on erityisen eh, haavoittuva yhteisö muun muassa Espanjassa. Meidän olisi eh, tulevaisuudessa kehitettävä enemmän heihin kohdistuvia toimia. Haluaisin lopuksi vielä onnitella teitä näistä hyvin kattavista kompromisseista. Ja kiitän myös siitä, että mukaan on otettu uusia haasteita pyrkimyksenä turvattomuuden vähentäminen. Kiitoksia. Siis Maisna, three minutes, please. Edustaja Maisna, kolme minuuttia. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluan kiittää Kohia. Hän on menetellyt hyvin viisaasti kompromissitarkoituksissa, koska jotkut olivat aika miedosti muotoiltu. Tämä kun on valiokunta mietintö, niin missä määrin sitten täytyy säännellä Euroopan tasolla. Tämä ei ole lainsäädäntömietintö, vaan eh, suositus. Siinä on monia suosituksia. Meillä on ollut pitkään jo sitä tavoite, että turvallisuutta täytyy parantaa ja monissa kohdissa se toteutuukin. Haluaisin ottaa muutaman asian esille, esimerkiksi kompromississa I, josta jo Rova Grisbeck sanoikin, että se on viisasta, että tähän otetaan kohtakohdalta äänestys tähän pakollisuuteen. En tiedä, näkevätkö kaikki tämän niin kuin Grisbeck liberaaleissakaan. Eli siinä on sitten mahdollisuus kohta kohdalta äänestää pakollista vastaan, mutta olla kompromissin puolella. Tässä varmaan että tässä voi tulla suhteellisen suuri enemmistö, niin mielestäni se on viisasta. Silti täytyy kysyä, että pitääkö mennä niin pitkälle. Äh, esimerkiksi pyöräilyn huomioliivissä. Meille liberaaleina on tärkeää aina nähdä, että missä määrin voi päättää vapaaehtoisesti. Tiedän, että pyöräilijät ovat hyvin äh, uhanalainen liikenneryhmä, mutta ei heitä silti pitäisi ehkä pakottaa liivien käyttämisen, vaikka ranskalaiset suunnittelijat ovat oikein kauniita niitä eh, suunnitelleetkin. Sitten auton kuljettajilla on hyvä, että henkilöautoille ei kaikkea eh, säännellä, koska tietysti voi sanoa, että eh, autolla ei on etuoikeus, mutta monien täytyy sitten tehdä sitä ammattinsa puolesta ja sen vuoksi säännösten pitää olla pidättyvämpiä. Kompromississa J mielestäni se on erityisen tärkeää, koska tämä passiivinen turvallisuus on siinä esillä, jota voidaan tutkimuksen kautta vielä parantaa. Kompromissi N, siinä on onnettomuustutkinnasta kyse. Sekin on alue, jossa voidaan päästä pidemmälle. Sitten suullinen tarkistus ilmastointilaitteista liberaalina tietysti olen usein pakollisia sääntöjä vastaan, niin tässä, mielessä, tässä kohdassa mielestäni se on oikein monissa kuormarekkautoissa, se on joka tapauksessa jo mukana ja tämä voidaan sitä jälkeenpäinkin tuhannella eurolla suunnilleen se pitäisi olla mahdollista tehdä. Ja sitten tämä äh, rekkakuskin elpymiskyky paljon riippuu siitä, että voiko saada sen ilmaston taitteen päälle, joten sympatia tunnen tätä kohtaan. Mr. Van Dalen, three minutes. Kiitoksia edustaja Van kolme minuuttia. Kiitoksia puheenjohtaja. Puheenjohtaja, eipä hän tietysti kukaan ole parempaa liikenneturvallisuutta vastaan. Mutta meidän täytyy kuitenkin olla realistisia jalat maassa ja siitä syystä suhtaudun aika sekaisin tuntein siihen, mitä edustaja Koch on tässä edustanut. Hänen mietinnössä on tietysti hyviä kohtia. On tärkeää, että harmonisoidaan tietoja osia liikennäänsäädännöstä. Ja olemme nähneet myös, mitä tapahtuu, jos ei harmonisoida. Veronika-hanke, joka mainitaan, on tietysti hyvä. Mutta toisaalta voidaan nähdä, että kohin mietinnössä on paljon muitakin näkökohtia. Tässä on puhuttu näistä talvirenkaista ja liikennekoordinaattorista – ja on puhuttu myös pyöräilykypäröistä. Puhun, pyöräilen kovasti omassa maassani ja Strasbourgissakin. Ja jos nyt siellä sitten unohdan tuon kypärän, niin minusta tässä on aivan valtavasti liioittelua siitä suhteessa, että niitä pitäisi joka puolella käyttää. Ja lisäksi Euroopan unionilla ei ole kompetenssia kaikilla näillä eri alueilla. Strasbourgissa on hyvä, että siellä on niin hyviä pyöräteitä ja voimme siellä hyvin pyöräillä selkeillä pyöräteillä. Se on ihan mukava pyöräillä ja tämän tyyppistä pyöräilypolitiikkaa tulisi viedä eteenpäin. Jan Simons jo otti esille tämän kunnianhimokysymyksen. Kappaleessa seitsemän todetaan, että pitäisi päästä on kuollon uhrin, nolla visio. Kyllähän se hieno tavoite on, mutta ihan rehellisesti. Emme me ikinä siihen pääse. Puhutaan nyt ihan rehellisesti. Kyllä se voi tähän mietintöön kirjoittaa ja sitten mennä lehdistön puoleen ja sanoa, että vaikka olenkin tien turvallisuuden puolella, niin tämä ei ole ollenkaan realistista. Siitä syystä puheenjohtaja suhtaudun aika sekavin tuntein tähän mietintöön, sen kunnianhimot tavoitteisiin. Ne ovat aivan liian epärealistisia. Ja todennäköisesti huomenna äänestän ö, tyhjää ja myöhemmin sitten vastaan. Three minutes. Kiitoksia, edustaja Kramer, kolme minuuttia. Mietintö on kompromissien kautta parantunut tietysti, mutta Haluaisin keskittyä kompromissiin P. Huomio Liivit, sanoitte alussa, että turvallisuudella on korkein prioriteetti perustuen tieteeseen, ja tässä kohdassa molemmat eivät täsmää tässä kohdassa. Ensinnäkin tämä kompromissi, jossa puhutaan onnettomuusturvallisuudesta, se asetetaan pyöräilijän kanssa samalle viivalle, mutta pyöräilijöille – huomioliivin vaatiminen, ei niitä voi sitoa yhteen näitä asioissa. Tieteeseen perustuu 90 prosenttia kaikesta onnettomuuksista, jotka ovat pyöreillä auton välillä. 90 prosentissa autoilija on syyllinen. Ja sitten suurimmassa osassa on myös syynä autoilijan ylinopeus. Tähän ette puutu. Ei mitään nopeusrajoituksista, ei taajamissa, ei moottoriteillä. Ette käsittele tätä ollenkaan. Miksi on niin varoista? Tiedämme, tiedämme tila, tilastosta. Siellä, missä ajetaan paljon pyörällä, siellä on vähiten onnettomuuksia. Tanska, Hollanti. Siellä, missä ajetaan vähän, siellä on eniten onnettomuuksia. Iso-Britannia. Sen vuoksi, jos halutaan pyöräilijöitä suojella, niin täytyy rohkaista siinä, että paljon ajetaan pyörällä. Sitten äh, onnettomuusluvut pienenevät Australiasta. Kun tuli kypäräpakko, niin pyöräilyiden määrä on pienentynyt ja onnettomuuksien määrä noussut. Ei ollut siis toimenpide, jolla onnettomuuksia olisi voitu vähentää, vaan ne lisääntyivät. Siis tämä ei sovi yhteen. Teette uhrista tekijöitä. Sanotte, että pyöräilijä on vaarallinen, täytyy suojella. Hän on kuitenkin uhri, koska hän on heikommassa asemassa oleva liikenteeseen osallistuja. Miksi? Iso-Britanniassa on tehty tutkimuksia kypärän kanssa kypärän ilman. Silloin kun kypärä on, niin autoilijat ohittavat suuremmalla nopeudella ja vähemmällä etäisyydellä, koska heillä on se tunne, Sehän voidaan selittää ihan rationaalisesti. Siellä on jo suojaa, ei tarvitse huolehtia ja varoa. Mutta ne, joutuvat ovat vahvassa asemassa, niin ne täytyy hu- ottaa huomioon heikommassa asemassa. Miksi jalankulkijoilla ei pitäisi olla kypärää? Amsterdamissa puolet ihmisistä menisi, kävelisi sen näiden liivien kanssa. Silloin Kiinassa iloitaan, kun niitä tuotetaan. Sehän on ihan hullua. Miksi ette te keskitytte vain pyöräilylle. Tietysti jalankulkija tällaisen huomioiden kanssa on turvallisempi pimeällä. Sen vuoksi hylkäämme tämän kompromissin ja puolen, puhun tämän kohtakohdalta puolesta. Onnettomuustilanne moottoritiellä, jossa täytyy pitää huomioida. Sillä ei ole mitään tekemistä pyöräilijän arkipäivän kanssa. Olette täysin samaa mieltä. Kolme neljä huomioille pitäisi olla kolme neljä pyörää Tämä on väärä näkökulma. Thank you, Michael. I think most China would be delighted. Kiitoksia. Uskon, että Kiina varmaan ilahtuisi, koska se varmaan valmistaa suurimman osan näistä huomioliiveistä. Edustaja Higgins, kolme minuuttia. Thank you very much, Chairman. Like to... Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää esittelijöitä ja koordinaattoreita. Tässä on tuotettu erittäin tasapainoinen mietintö ja tasapaino on ihan oikeassa kohdassa. Loppujen lopuksi tässä puhutaan ö, ihmisenkien säästämisestä ja kuolouhrien vähentämisestä teillä. Ei minusta ole ongelmallista, että tässä jotenkin pakotetaan tähän toimintaan, kun puhutaan tieliikenteen turvallisuudesta. Täytäntöönpano on kaikkein tärkeintä. Meidän täytyy saada oikeat säännökset aikaiseksi ja täytäntöönpanna ne. Muussa tapauksessa ei ole mitään järkeä viedä eteenpäin koko hanketta. Dieter on tässä ottanut esille yhteiset nimittäjät, standardit, mitä jäsenvaltioissa on. Hän on hienosäätänyt ja parantanut niitä. Lisäksi on puhuttu toissijaisuudesta. Minä toteaisin, että me puhumme nyt Euroopasta, jossa meillä on avoimet rajat. Valtava määrä läpikulkuliikennettä yhdestä maasta toiseen. Eikä pitäisi olla mitään muutosta yhdestä maasta toiseen, vaan meillä pitäisi olla yhteiset säännöt. Ei minusta se ole mitenkään ongelmallista. Totesin suhteessa tarkistukseen, varsinkin kannattaisin useita niistä. Jotakin olen esittänyt itse, jotakin olemme käsitelleet yhdessä. Minun maani on saanut hyötyä kovasti, kun on puhuttu niin sanotuista rakennerahastoista – mutta valitettavasti hyvin suuri osa meidän kuolonuhreistamme ovat maanteillä ja paikallisteillä, eivät moottoriteillä. Ja siitä syystä minusta on hyvä ajatus se, että parannetaan pienten teiden turvallisuutta ja sääntelyä, sillä minun maissani ainakin suuri osa liikenneonnettomuuksista ja kuolonuhreista tapahtuu juuri näillä kohdin. Toiseksi tämä tarkistuksen, joka koskee tekstiviestien lähettämistä, kun ajetaan ajoneuvoa. On ihan tieteellisesti todistettu, että viisi kuudesta sekunnista ollaan ilman hu- kiinnittämättä huomiota liikenteeseen silloin, kun tekstiviestiä lähetetään autoratissa. Minä olen ko- kokenut sen, että olen kolme perhettä vetänyt pois tuolta vetomusvaliokunnasta, jotka menettivät tyttärensä sen takia, että tiepäällysteet olivat huonoja. Ja tämä liittyy myös tuohon näkökokeeseen. Jos Suomessa, Saksassa, Irlannissa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa on hyvä malli tästä ja asia voidaan hoitaa näissä maissa, miksi sitä voidaan hoitaa kaikissa? Tässä on valtava vaihtelu. Belgiassa ei ole minkäännäköistä näkökoetta. Ranskassa, jos pystyy lukemaan rekisterikilven, niin saa ajokortin. Ja lopuksi tuen teidän tarkistustanne, joka taas liittyy moottoripyöriin. Ja olen ehdottomasti sitä mieltä, että otetaan pakotteet käyttöön ja täysi täytäntöönpano kaikkialle. Kiitoksia. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin tietenkin onnitella Liiteri tästä mietinnöstä. Kolme huomiota. En nyt halua enää puuttua siihen, mitä täällä on jo sanottu. Ensimmäinen huomio, joka koskee subsidiariteettia, koska sitä, että tämä on tietenkin valiokunta mietintö, mitä enemmän standardeja nostetaan, sitä enemmän subsidiariteettiongelmia tulee, koska sitä enemmän se vaikuttaa kansallisiin säännöstöihin. Mitä vaativampia olemme Euroopan tasolla, sitä enemmän ongelmia tulee. Tästä esimerkkinä annettu esimerkiksi äh, nopeusrajoitukset 30 tai 20 kilometrin äh, nopeusrajoituksiin. Tämä siis vaikuttaa kansallisen ja alueellisen tason. Tämä asia olisi otettava yleisesti huomioon, kun äh, säädöksiä pohditaan. Toinen kohta koskee näkötarkastuksia. Lääkärin haluaisin tehdä tähän yhden huomion. Täällä on sanottu, että ajaminen on etuoikeus ja myös tarve monille, eikä ainoastaan ammattikuljettajille, jos ajatellaan vaikka ihmisiä, jotka asuvat maaseutualueille. Äh, se on varsinkin ikääntyville se on hyvin tärkeä liikkuvuuden kannalta. Jos otetaan tällaisia fysiologisia testejä, kuten näkötestejä, niin herää kysymys, miksi vain näkötestejä, eikö voitaisiin ajatella, että, että yleisesti ottaen olisi testattava havainnointia tai liikkumis kykyä tai erilaisia vammoja, jos kaikki tämä otetaan huomioon, mennäänkin sitten jo hyvin kokonaisvaltaiseen lääkäritarkastukseen. Näkö on tietenkin tärkeä, mutta se ei ole aina huomioitava seikka. Jos tämän tyyppisiin testeihin mennään, niin mihin rajat vedetään? Eikö kuljettajalla saa olla mitään ongelmia vai voiko olla pieniä ongelmia tai missä raja on? Tämä on, tämä on tärkeä kysymys. Oletteko sitä mieltä, että ihmisen on oltava täysin fyysisissä voimissa voidakseen ajaa autoa vai onko jonkinlainen toleranssiraja ja mihin se sitten asu, asettuisi. Tämä on todellinen ongelma, jota on käsiteltävä. Tässä on todellakin valiokunta mietintö, mutta muistakaa se, että Joissakin tapauksissa tämä saattaa jarruttaa neuvostoa ja neuvosto voi ajatella, että emme kosken pääse yhteisymmärrykseen parlamentin kanssa. Tämä on nähty muissakin asioissa ja sitten nämä asiat jäävät pöydänlaatikkoon. Sitten kolmas kohta. Olen pahoillani, että tarkastustani 88 ei ole otettu mukaan. Kyseessä ovat nämä pakolliset turvavyöt lukot on olemassa jo tällaisia äänimerkkejä näistä alkolukoista nollataso on aika vaikea saavuttaa. Jos nyt puhutaan näistä jos puhutaan näistä turvavyölukoista, niin Mielestäni se on hyödyllinen. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, întâi întâi uh, vreau să subliniez uh, faptul... Kiitoksia. Ensinnäkin haluaisin korostaa sitä, että kun puhutaan tieliikenneturvallisuuden lisäämisestä, niin vastuu täytyy jakaa jäsenvaltioiden, paikallisviranomaisten ja EU-toimijoiden välillä olen sitä mieltä, että jos halutaan parantaa tieliikenneturvallisuutta, niin täytyy myöskin parantaa kuljetusinfrastruktuuria, varsinkin teillä. Ja on tärkeää, että tietyöt on liikennemerkein osoitettu selkeästi. On myös tärkeää ottaa käyttöön älykkäitä kuljetusjärjestelmiä, jotka mahdollistavat sen, että pullonkaulatilanteista päästään helpommin eroon. Lisäksi on tärkeää käyttää GPS-järjestelmiä. Lopuksi haluaisin mainita, että on tärkeää ottaa huomioon myös polkupyöräilijät, jalankulkijat lapset. Olen sen kannalla, että pakko tulee käyttöön myös pyöräilijöille. Kannatan myös huomioliivien käyttöönottoa. Monet ihmiset ovat myös kuolleet sen takia, ettei turvakypärä ole ollut päässä. Lopuksi haluaisin ottaa kantaa alkoholin käyttöön. Meidän tulisi pyrkiä nollatoleranssiin. Äskettäin Ranskassa parkkipaikalla näin, että ihmiset voivat ostaa alkoholikokeen. Mutta kaikki, jotka ostavat sellaisen alkoholitestin, jo sinänsä epäilevät oman, oman alkoholin käyttöään. Siitä syystä olisi turvallisempaa kaikille, jos meillä olisi nolla toleranssi liikenteessä. Haluaisin onnitella edustaja Kohia. Paljon tarkistuksia on esitetty, mutta saavutettu kompromissi on hyvä. Toivon, että kaikki nämä suositukset myös täytäntöön pannaan. Edustaja Sanelova. Děkuji za slovo. Já bych se také chtěla velmi krátce přidat za prvé k poděkování a blahopřání. Minäkin haluaisin yhtyä näihin kiitoksiin esittelijälle. Herra Koch, uskon, että mm, te olette todella onnistuneet sovittelemaan yhteen erilaisia mielipiteitä näissä kompromisseissa. Haluaisin nyt puhua kompromissista G. Sekin liittyy alkoholiin. Monissa maissa tämä merkitsee edistystä, mutta olisi myös hyvä arvioida tilanne kuudessa jäsenvaltiossa, jossa tällainen nollatoleranssi on jo olemassa – ja sitä sovelletaan kaikkiin kuljettajiin. Sitten äh, tarkistus 141. Tässä puhutaan pienemmistä äh, teistä. Olisi tärkeää luoda turvallista infrastruktuuria näillä, näillä alemmilla teillä, ei moottoriteillä. Few words, uh, myself. I... Lopuksi muutama sana minulta. Ensinnäkin haluan onnitella esittelijää erittäin hyvästä mietinnöstä ja myös varjoesittelijöitä siitä, että on pyritty tekemään hyvin yhteenkuuluva mietintö. Luonteeltahan se on jo täynnä kompromisseja. Monet ovat sitä mieltä, että mennään liian pitkälle ja toiset ovat sitä mieltä, että ei mennä ollenkaan riittävän kauas. Tässä on pyritty nyt ottamaan kantaa tieliikenneturvallisuuteen ja ensimmäistä kertaa näin on tehtykin, niin kuten Dieter hyvin tietää. Siitä huolimatta kuolonuhrien määrä tieliikenteessä ei ole suinkaan hyvä. Tässä nyt pyritään ikään kuin lainsäätämään idiootteja vastaan. Joskus tuntuu siltä, sillä kun katsotaan mitä tieliikenteessä tapahtuu, niin usein vielä nähdään, vaikka lainsäädäntö on omassa massanikin käytössä, niin nähdään, että ö, ajaessa soitellaan kännykällä. Edelleen näkyy nuoria lapsia ja vauvoja etupenkeillä. Olen nähnyt, miten minun vaalipiirissäni tasoliittymässä – ihmiset viivyttelevät ja katsovat, että voivat olla siellä mahdollisimman pitkään. Ja näin ollen pyrimme lainsäätämään laki, säätämään lakeja idiotteja vastaan. Mutta ymmärrän, että asia voitaisiin hoitaa vaikkapa vakuutusten kautta, että vaikka ne, jotka sitten syyllistyvät rattijuopumukseen, maksavat enemmän vakuutuksissa. Ymmärrän kyllä mihin tavoitteet, mutta vakuutukset ovat yhdessä kuningaskunnassa niin kalliita, että monet ajavat ihan vakuuttamattakin. Se on laitonta. jos niitä yrittää ottaa kiinni, niin he karkaavat paikan päällä. Kuusi vuotias poika juuri sai surmansa äskettäin koska yliaja pakeni paikalta. Miksi hän pakeni? Sen takia, että hän oli todennäköisesti juonut tai hänellä ei ollut vakuutusta. Se, mitä Jim Higgins aivan oikein sanoi, on se, että täytäntöönpanna pitää, pitää kunnolla. Kyllä kaiken maailman säännöksiä voi olla niin hyviä kuin mahdollista, mutta jos poliisi ei täytäntöönpane näitä säännöksiä, niin on ihan yhden tekevää, minkälaisia säännöksiä sitten on. Minun kritiikkini tietyssä suhteessa Euroopan unionin tieliikenneturvallisuuteen ei sinänsä kohdistu siihen, että meillä on liikaa lakeja, vaan siihen, että niitä ei täytäntöön panna oikeiden viranomaisten toimesta. Eli päätetäänpä sitten mitä hyvänsä, niin meidän täytyy varmistautua siitä, että täytäntöön panemme asetuksia. Ja tässä suhteessa meidän täytyy toimia yhdessä lainvalvontaviranomaisten kanssa. Ja lisäksi kun nämä henkilöt joutuvat oikeuteen, niin ei ole mitään iloa siitä, että henkilö saa 10 euron sakot, kun on tehty törkeämpi rikos. Ei kysymys ole siis pelkästään täytäntöönpanosta, vaan myös sitä seuraava oikeudellinen järjestelmä, jonka täytyy varmistua siitä, että kaikki rangaistukset ovat riittäviä. Ja siitä syystä ajalla Senderin mietintö on myöskin aivan oleellisessa asemassa tässä suhteessa. Näin tiedämme, että voimme täytäntöön panna sekä kansallisesti että yli rajojen. Hyvä ponnistus tämä kuitenkin on. Mielenkiintoista nähdä, miten äänestys sitten sujuu huomenna. Pascarelli komissiosta. This for the last time, Mr. Pascarelli, or... Viimeistä kertaako vai? Viimeistä kertaa siis. No, Je pourrais me contenter, monsieur le président, de... Puheenjohtaja, haluaisin vain korostaa, korostaa sitä, mitä juuri sanoitte, hyvä puheenjohtaja. Komissiossa voimme vain olla yhtä mieltä siitä, että valistus, valvonta ja sanktiot ovat tieliikenneturvallisuuden avainkysymyksiä. Meillä on paljon sääntöjä ja tärkeää on, että niitä noudatettaisiin. Minäkin haluaisin komission nimissä kiittää esittelijää ja varjoesittelijöitä ja kaikkia keskustelun osallistuneita, koska he ovat kaikki oikeastaan vahvistaneet juuri sitä viestiä, johon komissiokin pyrkii näissä viime vuonna hyväksytyissä tieliikenteen ohje viivoissa. Ja kuten jotkut puhujat sanoivatkin, tilanne Euroopassa vaihtelee niin paljon, että emme voi ajatella mitään yhden koon ratkaisuja Maltasta Algarveen ja Tyrolin tilanteet ovat hyvin erilaisia. Täällä on paljon tilaa subsidiariteetille, valistukselle, koulutukselle, valvonnalle, sääntöjen noudattamiselle. Nämä ovat kaikki asioita, jotka pitäisi jättää kansallisille ja paikallisillekin vastuutahoille. Mutta mm, on totta, että kyllä tässä Euroopallakin paikka on tiettyjen yhteisten sääntöjen sopimisessa esimerkiksi koskien ajokortteja tai tiettyjen ajoneuvojen teknisiä laitteita ja seikkoja, jotka liittyvät yhteisen säännöstöön. Vielä joitakin pohdintoja tarkistuksista, kompromissitarkistuksista. Ensinnäkin tämä turvallisuuden koordinaattorikysymys, kompromissi B. On totta, että Komissiossakin tunnemme tarvetta saada aikaan lisää koordinaatiota komission eri tieliikenteestä vastaavien yksiköiden välille, mutta emme tarvitse siihen uutta koordinaattoria, vaan meidän on tehtävä tämä itse. Meidän on organisoituva paremmin komissiossa sitten, mitä tulee tähän ulkoiseen tahoon, näkyvään ulkoiseen tahoon, onko se sitten komissiossa tai komission rinnalla tai parlamentin rinnalla, niin että tämän kautta vietäisiin tieliikennettä koskevia viestejä eteenpäin, niin mikä siinä? Kyllähän me voimme tätä pohtia. Sehän voisi olla ikään kuin tällainen hy- vastaava, vähän vastaava kuin YK on hyvän tahdon lähettelijäs. Meillä on sosiaalikysymyksiäkin varten tällaisia hahmoja. Voisihan meillä olla samanlainen tieliikenneturvallisuutta varten ja hän sitten hänessä tulisi nämä Euroopan viestit lihaksi. No mitä sitten tulee näihin perusvälineisiin? tieliikenne turvallisuuspolitiikan toteuttamiseksi. Kompromissi C koskien eurooppalaista tieliikenne turvallisuuden seurauskeskusta ja sitten äänä ähm, kompromissi Veronika-hankkeesta. Tästä tarkistuksesta C haluaisin sanoa, että meillä on jo tieliikenteen seurantakeskus komissiossa. Meillä on tietokanta, nettisivu, informaatiomassat. En usko, että tarvitaan mitään uutta keskusta sen sijaan, mikäli seuraavissa budjettipäätöksissä parlamentti antaisi komissiolle lisää rahaa seurantakeskuksen perustamiseen, niin varmastikin tämä raha käytettäisiin hyvin. Mitä sitten tulee tähän Veronika-hankkeeseen, se on hyvin kiinnostava hanke, mutta olemme vasta arvioimassa tuloksia ja mm, olisin vähän varovainen vielä sen suhteen, että sitä heti sovellettaisiin, vaan asia on vielä pohdittava. Puhuin juuri valistuksesta ja koulutuksesta, on tarkistus D. Tuemme sitä täysin. Sitten äh, kompromissi E. Se on monien tekijöiden laatima ja koskee näkötestiä. Se on laajempikin äh, tarkistus ja se kattaa myös kaiken kaikkiaan tutkijan säännöllisesti tehtävät lääkäritarkastukset erityisesti iäkkäämmille kuljettajille. Henkilökohtaisesti haluaisin luottarikeen, herrarikeen viisauteen ja komissiokin on sitä mieltä, että ei pitäisi vaatia liikaa niin, että annettaisiin lainsäädäntöä asioista, jotka saattavat vaikuttaa ihan oikeutetulta, mutta sitten tieteen valossa ne eivät ehkä olekaan hyvin perusteltavissa olevia. Ei iä, ikä ja huono ajamiskäytäntö mitenkään välttämättä korreloi. Meidän on vältettävä ikään perustuvaa syrjintää erityisesti. Puhun juuri valvonnasta ja rangaistuksista. Tiedän, että pyritte pääsemään sopimukseen rajat ylittävistä rikoksia koskevasta direktiivistä ja sen täytäntöpanossa komission on käsiteltävä sitten, että rajoittuu alkoholin ja huumeiden käytön ja kännykän käytön ja muiden ää, äh, asioiden kohtalosta, siis FA-kompromissi äh, kuuluu juuri niihin toimiin, joita komissio haluaisi toteuttaa täytäntöönpannessaan tätä direktiiviä jo, joka toivottavasti pian hyväksytään. Sitten näistä alkolukkoista, alkoholimittauslaitteista tutkimme tätä asiaa. Euroopan tasolle mielestäni tarvittaisiin sääntöjä tähän asiaan. Ensinnäkin siksi, että laitteet olisivat yhteen toimivia. Niitä yhdessä jäsenvaltiossa hyväksytyt laitteet eivät olisi eh, este itse ajoneuvon liikkumiselle. Siksi tarvittaisiin tyyppihyväksyntä näille laitteille. Olisi myös pohdittava sitä, millä ehdoilla, minkä tyyppisten kuljettajien olisi käytettävä niitä. Tähän tarvitaan Euroopan laajuista sääntelyä. Sen sijaan suhtautuisin paljon varovaisemmin siihen seikka, joka on kompromississa F, ja joka koskee huumeiden ja alkoholin vaikutuksena alaisena olemista. Ei tietenkään pidä alkoholin vaikutuksen alaisena ajaa autoa, mutta emme voi ajatella mitään kokonaisvaltaisia liian yleisiä kieltoja ennen kuin olemme tutkineet asiaa paremmin, niin kuin olemme tekemässä. Meillähän on tutkimushankkeita juuri tästä problematiikassa problematiikasta käynnissä. Sitten kompromissi H, komissiota pyydetään vahvistamaan äh, kammattikuljettajien lepoaikasäännöstä äh, ja muita näitä seikkoja. Tämä vastaa täysin sitä, mitä olemme tekemässä ja mitä tulemme tekemään. Euroopan laajuisten verkkojen suuntaviivoissa. Me tuemme tätä tarkastusta myös infrastruktuureja, H-tarkistuksessa myös JLM-tarkistukset, jotka koskevat ajoneuvojen turvallisuutta ja älykkäitä, älykkäistä kuljetusta. Nämäkin ovat aiheita, joita komissiossa tutkitaan ja sitä mukaan, kun tutkimuksista saadaan tuloksia – näette kyllä tulokset joko lainsäädännössä tai komission tiedon annoissa. Sitten heikoimmista käyttäjistä. He, he ovat juuri seuraavan toimintaohjelman prioriteettina ja pian äh, laadimme kertomuksen tällaista peileistä ja muista välineistä, joilla voidaan välttää tämän pimeän kulman havainnointi. Nämä tulevat näkymään tulevassa lainsäädännössä ja haluaisin kiittää tästä, me kiittää ja eh, etukäteen huomisen aamun äänestyksestä. Kiitoksia. Thank you, Mr. Koch. To kind of bring it together. Kiitoksia, edustaja Koch. Haluatteko tehdä yhteenvedon? Ja, se on tietysti vähän bisschen Aika monimutkaista tehdä yhteenvetoa tietysti, mutta silti kiitoksia kritiikistä kuin myöskin hyväksynnästä ja rohkaisusta. Mietintöni ei ole lakisäädäntöteksti, ei säädetä lakia. Rohkaisemme sekä komissiota tekemään jotain, että myös jäsenvaltioita, mutta myöskin alueellisia viranomaisia. Sitten nämä kritiikit osoittavat, että tätä tekstiä ehkä ole ihan yksityiskohtaisesti luettu, koska ihan jossakin asiassa sanottiin ihan konkreettisesti, että tämä on jäsenvaltioiden tehtävä. Ja sitä nyt sitten kritisoidaan, että täällä olisi tämä EUn tehtävänä että voi lukea vähän tarkemmin ennen kuin vielä huomenna äänestetään. Muutama oleellinen kohta, jota on kritisoitu, on tämän näkötesti. Joillekin pakollisuus ei toimi, joidenkin mielestä mennään liian pitkälle, mutta ei pitäisi katsoa näköperäisesti tätä aihetta, se on ihmisille tärkeä. Sitä näkötesti osoittaa, että ei pysty näkemään kunnolla. Se voidaan korjata se tilanteen, eikä sitä tule ajokiltoa. Se on sitten eri asia kuin ne tietyt asiat, jotka vielä voitaisiin ottaa mukaan, joita täällä ehdotettiin, jotka eivät sovi. Täytyy olla tavoitteet, ei pelkästään EUlle, jotta annettomuuskuolemia voidaan vähentää ja vakavasti loukkaantuneiden määrää vähentää jäsenvaltiosuhteen historiansa perinteidensä vuoksi ovat eri asemassa. Sen vuoksi eh, toimintaohjelmat ovat jäsenvaltioiden osalla. Siellä ei voida luottaa pelkästään siihen, että EU tekee. Mutta etteivät he tekisi eri asioita ja toisiaan vastaan. Meillä on markkinat, hyvät kollegat. Meillä on markkinat ja liikennettä on kaikkialla. Sen vuoksi toimia täytyy koordinoida. Ja koordinointi mielestäni on mahdollista Europaskaveri, ette ymmärtänyt vieläkään, että en halua ylimääräistä henkilöä komission ulkopuolelle, vaan sanoin heti alussa selvästi, että komission sisällä täytyy koordinoida, ja sitä ei vielä tapahdu. Sen vuoksi vaadin edelleen, että tällainen koordinaattori tarvitaan. Alkoholikysymyksestä tarvitse keskustella vielä. Kuka ajaa ei pidä juoda, se on perusviesti. Variation mahdollisuudet, tai testien laajuus. Toleranssi täytyy olla mukana, että jos ottaa vaikka yskelääkettä tällaisia tapauksia varten. Tästä ei pitäisi olla kiistaa. Niin, kiitoksia. Tämän verran halusin oikeastaan sanoakin. Kiitoksia. Ja toivottavasti huomenna voidaan iloita äänestyksestä. As Mr. Cox says, the vote will be tomorrow. Kuten edustaja Koch totesi, äänestys on huomenna. Ja sitten toivottavasti täytetunnossa syyskuussa. Seuraava kohta koskee tieliikenneturvallisuuden poliittisia, anteeksi, rajoittavan lainvalvonnan helpottamista liikenneturvallisuuden alalla. Kaila Sender on äh, kolmikantaneuvotteluissa myös tänä aamuna. Teidän täytyy ehkä päästä kello viiteen mennessä menemään, joten olkaapa hyvä, teillä on puheenvuoro. Sí, gracias, presidente. yo creo que... Kohtuullisella optimismilla tähän asiaan nyt lähden. Tämä on aina sellainen asia, jossa on oltava hyvin varuillaan, mutta luulenpa, että voin kuitenkin tuoda nyt hyviä uutisia tähän valiokuntaan tänään. Luulenpa, että olemme aivan siinä siinä, että voisimme puhua esisopimuksesta, ellei suorastaan sopimuksestakin. Tähän kuitenkin on suhtauduttava varauksellisesti. ja varjoesittelijät varmasti nyt valvovat, mitä tässä sanan. Haluaisin kiittää heitä erityisesti myös sihteeristä ja puheenjohtajaa heidän antamastaan avusta asian eteenpäin viemiseksi. Haluaisin kiittää Belgiaa puheenjohtajavaltiona aikanaan. Sillä oli rohkeutta saattaa tämä liikkeelle. Sitten haluaisin kiittää Unkarin puheenjohtajavaltiota. Toivon, että sen kaudella saamme tämän asian valmiiksi. Kuten tiedätte, nykytilanne on se, että uskonpa, että lähtien siitä, että aivan alusta asti olemme olleet tietoisia siitä, että e, neuvostossa on estävä vähemmistö ilman sitä ei, saa, ei ollut mahdollisuuksia saada asiaa eteenpäin. Olisi kuitenkin hyvin tärkeää antaa jäsenvaltiolle väline, jonka avulla voitaisiin ottaa käyttöön riittävät sanktiot niin, että tehtäisiin loppu niiden henkilöiden rankaisemattomuudesta, jotka eivät asu maassa. Tämähän vähensi tieliikenne turvallisuudesta vastaavien viranomaisten auktoriteetin lanskoon asukkaatkin näkivät, kuinka, kuinka muut kuin paikalliset asukkaat saattoivat aivan rauhassa rikkoa liikennesääntöjä, koska mikäli heitä ei saatu verekseltään kiinni, niin he jäivät sitten ilman rankaisua helposti ja oli hyvin vaikea ainakin ilman tällaista tietojenvaihtojärjestelmää ja menettely oli hyvin vaikeaa saada nämä henkilöt vastuuseen rajojen yli. Unionin velvoitteena kuitenkin on se, että voitaisiin Äh, ottaa tietoturvallisuudessa huomioon lisääntynyt liikkuvuus eurooppalaisena oikeutena. Ja uskon, että nyt voimme kuitenkin puhua jo ensimmäistä askeleesta, tärkeästä askeleesta. Oikean suuntaan haluaisin kiittää komissiota tässä yhteydessä jokapäiväisestä avusta asian kehittelyssä. Uskomme, uskon, että kun nyt on hyväksytty oikeusperustan muutos, voimme päästä siihen, että jäsenvaltiot ja neuvosto kokonaisuudessaan voisivat hyväksyä nämä tietojenvaihtoehdotukset ja uskomme, että on mahdollista, että tulevaisuudessa tähän ei liittyisi ainoastaan poliisiyhteistyö, vaan että voisimme mennä eteenpäin sulkematta mitään vaihtoehtoja pois. Nyt teemme tosin vielä työtä poliisiyhteistyön pohjalta se rajoittaa meitä tietyillä aloilla, mutta toisaalta se on avoinut uusia mahdollisuuksia esimerkiksi niin, että on laajennettu neljään uuteen rikokseen tämän järjestelmän, tietojen vaihtojärjestelmän soveltaminen ja on myös mahdollista eh, vahvan tarkastelulausekkeen jälkeen, viiden vuoden jälkeen eh, annettaisiin välikertomus ja menettelyä koskeva kertomus ja viiden vuoden päästä on komissio jo ei ainoastaan arvioi tämän ensimmäisen askeleen täytäntöönpanoa, vaan tarjoaa mahdollisuuden myös mennä eteenpäin Uskon, että äh, tämä tietojen vaihtokysymys, johon oli monilla jäsenvaltioilla suuria varaumia vielä tänä päivänä Unkarin puheenjohtajavaltiona on sitoutunut siihen, että, että se saisi poistettua viimeisetkin varaumat, äh, niin uskon, että olemme tässä selviämässä paremmalle puolelle siinä vaiheessa, kun, rikko, äh, kun valtioissa rikos on tehty, avaa menettelyyn, niin silloin ajoneuvon rekisteröintivaltion on annettava siltä pyydettyt tiedot. Näin uskon, että, että voimme päästä siihen ehdotukseen, että parlamentti ehdotti sitten tietojen luovuttamisesta. Tämä oli se asia, jota me täällä parlamentissa korostimme poliisialan yhteistyössä ja tietojärjestelmän käytössä, eukarisjärjestelmän käytössä olisi oltava erityissovellutus tieliikennerikkomuksia varten. Tässä oli kuitenkin vielä tiettyjä tietosuojaongelmia. Tällä hetkellä tietosuojakysymys artiklaosassa ja johdanto-osassa on nyt hyvin konsolidoitu koko prosessiin sovelletaan luottamuksellisuutta ja suojaa ja on mahdollista, että millä tahansa hetkellä asianomainen henkilö voi vaatia näitä jäsenvaltioilta, jotka ovat menettelyssä mukana, vaatia tietonsa vaihdettuja tietoja – Edelleen korostetaan voimakkaasti sitä, että, että näitä tietoja käytettäisiin ainoastaan tämän direktiivin tarpeita varten eikä mihinkään muuhun tarkoitukseen. Uskomme, että tässä olemme nyt onnistuneet sitten delegoiduista säädöksistä. Jäsenvaltiot ovat vastustaneet sitä vahvasti myös tässä asiassa. Komissio pyysi ja parlamentti oli tässä yhtä mieltä, että jotta voitaisiin tätä liitettä yksi, siihen tehdä teknisiä sopeutuksia. Sehän koskee juuri näitä automaattisempia tietojenvaihtoja erityisjärjestelmä Eukariksen sisällä. Ja tässä olisi mahdollista, että komissio hyödyntäisi niitä kahta poliisiyhteistyötä koskevaa säädöstä ja myös muuten voitaisiin parantaa tätä liitettä, jossa puhutaan näistä kahdeksasta rikkeestä ja tietosuojasta ja tiedoista. Tämä on hyvin tekninen liite, mutta on mahdollista, että viiden vuoden päästä olisi mahdollista parantaa sitä. Tähän mennessä komissio on suhtautunut hyvin varauksellisesti tähän mahdollisuuteen, koska siinä oli sellaisia seikkoja, jotka menivät poliisiyhteistyön yli mutta uskon, että tämänkin päivän kokouksessa ja komission ja Unkarin puheenjohtajan valtion painostuksen ansiosta on mahdollista, että nämä delegoidut säädöksetkin olisivat sellaisia, joita otetaan huomioon lainsäädäntö, joka ei ole ainoastaan poliisiyhteistyötä koskevaa. Sitten Van Dalenille näistä vastuukysymyksistä. Van Dalenhan vaati eh, sitä, mitä muutkin kollegat tukivat, että saataisiin selkeyttä eh, oikeudellisen täytäntöönpanon suhteen komissio on sanonut, että nämä julkilausumat, jotka eivät ole täysin poliittisia, merkitsevät ongelmaa niin että saisimme kirjallisena oikeudellisia selvityksiä, koska tässähän todetaan, että mikä tahansa jäsenvaltio voisi soveltaa vastuun tunnustamisessa omaa lainsäädäntöään, eikä se olisi ristiriidassa tämän toisen mukana olevan valtion lainsäädännön kanssa. Tässä oli paljon vastustusta, niin kuin Van Dalen ja kaikki kollegat täällä tietävät. Saksa vastusti sitä suuresti ja siellä vastuukysymykset on hoidettu toisella tavalla. Tällä hetkellä olemme kuitenkin sellaisessa tilanteessa, jossa voimme vakuuttaa, että komissio selvittäisi tämän asian hyvin. Tämä on meille annettu optio Pääjohtaja tänäänkin on puhunut siitä, että saisimme vähän löysemmän kirjallisen muotoilun. Tähän ei tietenkään komissiokaan voi sitä omia käsiään. Niin, ja vaarantaa koko sopimusta neuvoston kanssa, mutta komissio olisi siis valmis laittamaan kirjalliseksi Muotoiluun, joka voisi olla vähän löysempi, mutta se voisi olla kuitenkin meille hyödyllinen, että nähtäisiin, kuinka tätä voidaan täytäntöpanna. Ja Hollannin tapauksessa esimerkiksi että voitaisiin sitten jäsenvaltioiden tarpeiden mukaan soveltaa. Täysistunnossa voisimme ehkä vielä antaa voimakkaamman julkilausuman komission jäsen Kallasille ja se sitten näkyisi parlamentin pöytäkirjoissa. Mutta tämä on vielä avoimena oleva kysymys. Uskon, että tämä sanamuoto, joka meillä nyt on, joka tosin vielä odottaa komission oikeusyksikön hyväksyntää, niin kyllä luulen, että ehkä meille tämäkin kirjallinen muoto voisi kelvata. Jos näin ei ole, niin sitten meidän on varmaankin edellytettävää varapuheenjohtaja Kallasilta eksplisiittisempaa, äh, vahvempaa lausumaa, joka sitten jäisi pöytäkirjoihin. Sitten tästä kirjoitusta kirjeestä tämä huolestutti erityisesti herra Rikeetä. Tällä hetkellä se on johdantokappaleessa, mutta sitten se meitä kiinnostaa. Se ei ole aivan keskeinen kysymys, vaikka ymmärrän kyllä, miksi se vaikuttaa rikkeestä sellaiselta. Jos olisimme hyväksyneet ensimmäisen käsittelyn vaatimukset, niin on minulle hyvin kelpaisi tämä kirjoittokirja, mutta kun nyt tilanne on sellainen, että meillä on vielä keskeisiä kysymyksiä avoimena, niin haluaisin pyytää herra Rikeeltä varjoesittelyiden kanssa keskusteltua, että hyväksyisimme sen, että tämä johdantokoppale, jossa neuvosto on juuri tunnustanut tarpeen toimia niin, että ainoastaan asianomainen henkilö saa tämän kirjeen luottamuksellista syistä. Ja sitten tähän lisättäisiin näkökohta, joka liittyy tämän tiedon saamiseen, kirjoittajia kirjoita ei enemmistössä maita tällä hetkellä käytetä. Herra Riken maassa näin kuin on tai, tai itse asiassa ei Ranskassakaan sakoista lähetetä kirjattuja kirjeitä. Jos tällä tavalla tämä johdantokappale voitaisiin muotoilla, niin voisimme ehkä siinä tämän kohdan sulkea. Sitten vielä tämä kysymys, jossa neuvosto on ehdottanut parlamentin ja neuvoston yhteistä lausumaa. 27 jäsenvaltiota puoltaisi sitä, että tästä asiasta ei tulisi mitään ennakkopäätöstä. Luulen, että olemme menneet tässä eteenpäin ajateltuna myös, kun ajatellaan myös tätä eurovinjettikysymystä. Ei meidän pitäisi tehdä tästä estettä asiaan, joka on melkein jo valmis, josta puuttuu vain tämä taulukko. Neuvosto tarjoaa meille mahdollisuutta mennä pidemmälle. Minusta meidän pitäisi vakuuttaa parlamentti siitä, että se on hyvä sopimus. Kiitoksia. Mr. Bach. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Kiitoksia, puheenjohtaja. Haluaisin liittyä omien toivotuksiin Aila Senderille tässä vaikeassa asiassa. Mielestäni tässä on kompromissi löydetty, jota kannattaa tukea. Kiitokset myös Belgialle puheenjohtajana ja Unkarille puheenjohtajamaana, jotka ovat tehneet hyvää työtä viime aikoina, kuten tiedämme, niin tämä oli pari vuotta jumissa ja nyt kun oikeusperusta on muutettu, niin sitten sitä saatiin eteenpäin. Se tietysti on johtanut siihen, että on tullut tietysti vaikeuksia esille, kuten mainittiin. Oikeusperustan muutos toi meille mahdollisuuksia, rangaistustoimien laajentaminen, mutta sen vastapainona sitten vaikeuksiakin tämä yksimielisyyden vaatimus, ja se on aiheuttanut monia vaikeuksia. Myöskin eri lainsäädännöt eri jäsenvaltioissa, jotka tulevat aina keskustelun aiheeksi. Lyhyesti muutama kohta Harvat meistä ovat juristeja ja sen vuoksi meidän on pitänyt oikeusyksikköä konsultoida monesti. Meiltä on vaadittu paljon luottamusta, mutta kuten Russi jo sanottiin, niin kompromissi on löydetty, jota täytyy kyllä tukea. Näistä arviointiraporteista siitä voidaan sopia. Sitten tiedotusvelvollisuus ja sen valtioiden välillä ehdotussa muodossa se on meille hyväksyttävissä. Sitten kohta vastuusta siitä, että kansallista lainsäädäntöä sovelletaan. Tässä komissio on tehnyt hyvän ehdotuksen yhdessä puheenjohtajamaan kanssa ja mielestäni tätäkin voimme tukea. Tietosuojakohdassa olemme vähän pettyneitä, sanotaan näin. Parlamentilla oli suuremmat toiveet ja kunnianhimot. Tässä kuitenkin tietosuoja on taattu ja tämä on hyväksyttävissä nykyisessä muodossaankin. Yksittäisistä kohdista sitten, jotka meidän sydäntämme lähellä ovat, no niin niistä on varmaan sitten puhunut. Yeah, I still got seven speakers in less than 15 minutes to get them in, including the... Uh, no niin, meillä on sitten 15 minuuttia vielä aikaa jäljellä, joten pyrkikää puhumaan lyhyesti mukaan lukien komissio. Ihan vain pikku vihje. Ei tarvitse toistella kaikkea sitä, mikä on jo sanottu. Kyllä minä arvostan sitä, mikä on täällä jo todettu. Auttakaapas nyt. Meidän täytyy viiteen mennessä lopettaa. Savisaar seuraavana. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää edustajalle Senderiä ja muita varjoesittelijöitä, koska tämä on ollut aika työläs neuvottelu neuvoston ja komission kanssa. Olen ilahtunut siitä, että olemme kyenneet saavuttamaan tyydyttävän sopimuksen neuvoston ja komission kanssa tietosuoja- ja luottamuksellisuuskysymyksissä. Kuitenkaan en ole tyytyväinen moniin kantoihin, esimerkiksi siihen, että tällä direktiivillä itse asiassa ei saavuteta sitä, että voidaan täytäntöön panna rajat ylittävät karis, rangaistukset. Enkä ole tyytyväinen siihen, että kun viisi vuotta on kulunut, niin itse asiassa komissio voi tehdä välitarkistuksen ja kertoa, mitä on tapahtunut ja että direktiivin ei ole sisällytetty sitä, että komissiolla olisi sitten oikeus ryhtyä paljon radikaalimpiin muutoksiin automaattisesti ilman, että parlamentti puuttuu asiaan. Kun puhutaan tietojenvaihdosta, niin jos tämä teksti jää sellaiseksi kuin se nyt on tämä viimeinen versio, niin tietojen vaihto ei ole myöskään täydellistä, koska hyvin monen jäsenvaltion alueella tehty liikennerikos ei tämän järjestelmän mukaan saada tietoa siitä, onko tiedote saavuttanut tämän rikkeen tekijän vai ei, koska mitään rekisteriä sen suhteessa, siinä suhteessa ei ole. En ole myöskään täysin tyytyväinen siihen, että emme kirjoittaneet tätä direktiivin vastaavuustaulukko-osiota mukaan, vaan viittaamme vain olemassa oleviin asetuksiin. Ja tämä komission parlamentin ja neuvoston yhteinen lausunto ei sinänsä ole vielä lainsäädännöllisesti täytäntöönpantavissa. Se oli lyhyt yhteenveto siitä, mitä mieltä minä olen, mutta jotta en päättäisi tätä nyt aivan kielteisesti, niin sanoisin, että jonkunnäköinen edustusasken on saatu aikaiseksi. Ja kun direktiivi on hyväksytty, niin eiköhän tuo tieturvallisuus ainakin jossain määrin teillä parane. Kiitoksia edustaja Vandau. Dank u wel, voorzitter. Mijn complimenten aan de rapport. Kiitoksia Niin, edustaja Van Dalen. Kiitoksia. Puuttuisin yhteen asiaan, joka Euroopan komissio on tehnyt. Olen ilahtunut siitä, että pääjohtaja on täällä paikalla. Kysymys on siitä, millä tavalla Euroopan komissio aikoo tulkita tämän direktiivin soveltamista. Olen kollega Bachin kanssa samaa mieltä siinä, että maat voivat tulevaisuudessa päättää näistä asioista – Mä haluaisin, että komissio selvittää tätä kirjallisesti. Minulla on kyllä laatikot täynnä kaiken maailman julkilausumia, mutta haluaisin tietää, mitä komissio tarkalleen tällä, tässä kohdassa tekee. Ja se onkin minusta määräämässä asemassa, että hyväksynkö tämän vai en. Haluaisin tarkalleen tietää sen tässä kohdin. Äh, Michel Lichtenberger. Lichtenberger. Ja herzlichen Dank. Äh, Kiitos kovasti Kiitokset Ajala Senderille, joka on todellakin yrittänyt tästä neuvoston jumipolitiikasta ainakin vähän saada sitä eteenpäin. Joka on siis sama se, mitä me parlamentissa olemme halunneet. Täytyy muistuttaa siitä, että tämä direktiivi, joka koskee rajat rangaistuksia, siitä on tullut rajat ylittävä tiedotus Ja tämä muuttunut oikeusperusta on enemmänkin marginaalinen asia siinä. Ainoa se, mihin jäsenvaltiot ovat valmiit, vaan vaihtaa mahdollisimman paljon tietoja. Ja siinä ilman asianmukaisia suojamääräyksiä, jotka itse asiassa eurooppalaiseen tietosuojaan siihen myötä vaikuttaisivat. Ja sen vuoksi minulla on tässä nyt tullut ongelmia. Me emme ole vielä päättäneet lopullisesti, että voimmeko hyväksyä tämän ehdotuksen. Koska se on tässä, tämä tietoisia kysymys on nyt tullut esipuheen kappaleisiin. Eli tässä on vain suosituksen luonne eikä muuten mitään. joitain johtopäätöksiä, jotka tehdään. Ja sitten asiaan liittyvät oikeudelliset ongelmat. Niistä ei oikeastaan ole löydetty ratkaisuja. Tästä me vielä keskustelemme. Olen oikeastaan neuvostoinen pettynyt, että tätä sääntelyä on näin heikennetty ja korrelaatio vastaavuustaulukkoasia on se, mitä aina olemme neuvostolta odottaneet. Jos ei mulla voida jumittaa parlamentin ehdotusta, niin sitten eh, tämä asia. Mielestäni neuvoston politiikka on lapsellista ja EU-vastaista politiikkaa, se pitää sanoa ihan selvästi. If you could be brief, I'd be grateful. Äh, äh, Haluaisin asettaa sillan näiden kahden mietinnön kohdia tämän väliin ja muistuttaa siitä, että Tästä tulee melkein ironiaa, kun me yritämme rajat ylittävässä yhteistyössä ja sitten kansalaisten turvallisuudessa saada aikaan eurooppalaisia sääntöjä niitä eteenpäin. Ja sitten koko ajan hallituksen toiminta jumittaa näitä asioita. Täytyy sanoa selvästi, EPP tukee kompromisseja. Me kiitämme niitä kaikkia, jotka ovat neuvotelleet huolimatta siitä, riippumatta siitä, miten pieni askel tämä olisi, pieni se kuitenkin on. Nyt neuvoston täytyy tulla tietoiksi siitä, että eh, ei voida sanoa kansalaisille, että ihmisoikeudet olisivat, etteivät olisi tärkeämpiä kuin tietosuoja. Tässä pelataan niiden pussiin, jotka ovat vaaraksi teille. Ja he pidättävät hyvänä tätä vastahakoisuutta mennä eteenpäin voimakkaammilla toimilla. Pitäisi nimetä ja asettaa häpeänne, jotka tästä ovat vastuussa neuvoston tasolla. Olivat ne sitten pieniä tai suuria jäsenvaltioita, minun täytyy sanoa, että tämä ei enää käy. Kiitoksia, edustaja Meissner. Kann jetzt den Vorsitzenden erfreuen, indem ich es ganz kurz mache, weil ich... Voin todellakin lyhyesti sanoa, koska tietosuojan osalta olen samaa mieltä kuin Rova Lichtenberger. Tuo tietosuoja on myös ihmisten suojelemista. Mrs. Chikau. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să subliniez faptul că deja există acorduri bilaterale. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin huomauttaa, että meillä on jo kahdenvälisiä sopimuksia eh, naapurimaiden välillä rajoitettavassa täytäntöönpannossa. Se osoittaa, että meillä on myös direktiivi, joka kattaa tämän kysymyksen. Haluaisin myös korostaa sitä, että direktiivissä viitataan pelkästään sakkoihin. Se ei koske rangaistuksia kuten esimerkiksi ajokortin hyllyttäminen tai niin edelleen. Sanotaan siitä syystä, että käsittääkseni täytäntöönpanossa kansallinen lainsäädäntö pätee. Siitä syystä meidän pitäisi pitää mielessämme kaikki nämä näkökohdat. Haluaisin myös korostaa sitä, että meillä täytyy olla yksi yhtenäinen tiedotusmuoto tehdystä rikoksesta ja katsoa, millaiset vanhenemisajat ovat käytössä sillä eri maissa eri lainsäädäntö. Lopuksi haluaisin muistuttaa siitä, että jäsenvaltiot kantavat ne kustannukset, jotka syntyvät ohjelmistojen ylläpidosta artiklan 3 ja 4 nojalla. Tämä on myös erittäin oleellinen kysymys, koska siinä viitataan julkisiin hankintoihin, julkisiin varoihin. Näin ollen meidän pitää katsoa sitä, millainen järjestelmä on kyseessä. Haluaisin onnitella edustajalla Senderiä, koska kyseessä on aivan erinomainen äh, mietintö. Toivottavasti direktiivistä tulee yhtä hyvä. The new legal basis uh, 872, it means that your country and my country... tarkoittaa, että ei tarvitse välttämättä osallistua yhteistyöhön. Kun tästä keskusteltiin neuvostossa, meillä Thank you, Mr. Higgins. And yeah, and that brings on to my question. Kiitoksia, edustaja Higgins. Ja siitä sitten päästäänkin minun kysymykseni, miksi tässä skenaarissa varmaankin varjoesittelijä ja Sender ovat tehneet aivan erinomaisen työn vaikeassa äh, olosuhteissa. Mutta aivan kuten Grosch totesi, jäsenmaat jäävät ulkopuolelle. Miksi me sallimme sen, että jäsenmaat voivat jäädä ulkopuolelle tämän tapaisessa asiassa? Sillä jos kysymys on siitä, että tässä tulee eurooppalaista lainsäädäntöä, eurooppalainen näkökulma. Kysymys on rajoja ylittävästä vaihdosta, niin miksi me sallimme sen, että jäsenvaltiot voivat jäädä, jättäytyä asian ulkopuolelle? Kyllä minä haluaisin komissiolta kuulla tässä, sillä näin koko tämä ajatus vesittyy kokonaan, jos vain yksikin jäsenvaltio jää sen ulkopuolelle. Tietysti oma maanihan nyt on tässä suhteessa ihan toivoton, mutta siinähän nyt ei ole mitään uutta. Edustaja Reuter. Thank you very much, uh, Chairman, and uh, if I can... Kiitoksia puheenjohtaja, jos voin aloittaa sanomalla suuressa määrin olen samaa mieltä analyysini kanssa. Mutta ennen kaikkea haluan sanoa suuren kiitoksen esittelijälle, Rova Eila Senderille kaikille ja pariesittelijöille jotka ovat yrittäneet pelastaa sen, mikä pelastettavissa oli, ajattelen komission alkuperäistä ehdotusta. Tiedätte, että teemme eri oikeusperustalta alkuperäisen esityksen, mikä olisi tarkoittanut, että ulkopuolelle jättäytyminen ei olisi ollut mahdollista. Jossain vaiheessa piti sitten todeta, että ei pystytty millään tavalla saada tätä hyväksytyksi neuvostossa tällä nimenomaisella oikeusperustalla. Ja sitten tässä komissio joutuu hyvin vaikeaan tilanteeseen, koska, koska jos oikeusperustan pitäisi olla liikenneoikeusperusta edelleen, niin neuvoston pitää päättää yksimielisyyden perusteella. ja tämä oli kaikkien neuvotteluiden vaikeus. Ja neuvottelujen vaikeuden perusteella olen kovin tyytyväinen, että tähän tulokseen ollaan päädytty. Tiedämme, että viiden vuoden jälkeen täytyy arvioida asia uudelleen, mutta tämä on silti suuri askel eteenpäin tieliikenneturvallisuuden varmistamisessa. En käy kaikkia kohtia läpi. Tietosuoja, Artiklassa 7 on kansalaisten suojaa, ei pelkästään johdantosan kappaleessa, vaan artiklassa 7 direktiivissä. Tässä on tiedotuskirja kolme vaihetta. Tämä lähetetään, se käännetään jo direktiivissä kaikille kielille. Joten tietyssä mielessä, vaikka se ei ole pakollista tällaista kirjettä lähettää, niin tämä kieliapu, jota jo tarvitaan, niin sen myötä toivotaan, että se on pohja, jolla tiedottaminen tehdään kansalaisille. Korrelaatio vastaavustaulukkoon keskustelu, jota on käyty myös muiden ehdotusten yhteydessä. Euroviinetti oli viimeksi, joten en sitä kommentoi. Teemme tästä julkilausuman komissiona. Vastaisin vain Van kysymykseen. Ja sanon teille, että kirjallisessa lausunnossa haluaisimme, olemme valmiita vahvistamaan, että varapuheenjohtaja Kallas rajat ylittävän tieliikenneturvallisuustiedon direktiivi johtaa tilanteeseen, että jokainen se valtio voi käyttää saatuja tietoja määrittääkseen vastuukysymyksen tieliikennerikkomuksessa sanottu rajoittamatta kunkin jäsenvaltion lain soveltamista. Eli juuri se kysymys, jota kysyitte. Tämä muotoilu on löydetty vasta tämän päivän keskusteluissa. Joten tämän muotoilun esitän teille tällä hetkellä, joka minun vielä täytyy minun viranomaisten kanssa tarkistaa. Mutta se vahvistaa sitten, jokainen jäsenvaltio voi omia vastuulakejaan soveltaa näiden osatekijöiden muuta toivottavasti olen antanut tarpeeksi vastauksia, jotta asiakohdan käsittely voidaan päättää ja toivon, että lopussa päästään eteenpäin tieliikenneturvallisuudessa. Ja jos näin käy, niin kiitokset erityisesti parlamentille, koska jossain vaiheessa ajattelimme, että tämä lakiehdotus oli kuollut eikä menisi ollenkaan eteenpäin. Ja mielestäni nyt Belgian ja Unkarin parlamentin avulla on pelastettu, mikä pelastettavissa oli. Thank you for that, Mr. Reuter. Mrs. Ayala Kiitoksia, edustaja Reuter. Oli vaarana, että tämän valiokunnan historiassa Ayala Senderistä olisi tullut piti, pisimpään ei silloin ollut esittelijä, mutta minulla se ennätys on edelleenkin silloin, kun käsittelin postipalveluita ja näyttää siltä, että minä edelleenkin pidän tuota ykköspaikkaa hallussani. Ilmeisesti asiat menee täysistuntoon heinäkuussa, sikäli kun oikein ymmärtänyt. Kiitän esittelijää ja varjoesittelijöitä kovasta työstä, joka on tehty. Kiitän myös komissiota, joten kiitoksia. Minuutti vain, koska meillä on koordinaattorinen kokous ja sitten minulla on ilmoitus siinä, kun kaikki lähtevät. Kiitoksia puheenjohtaja. Ymmärrän kyllä asenteeni kokouksessa, jossa olitte, niin, niin että minä olisin tekin halunnut päästä pitkäikäisemmiksi esittelijäksi. Kyllä minä suon tämän ilon teille aivan mielelläni. Näistä asioista, mistä puhuttiin, tietosuoja, artikla 7 on vahvistettu artikla. Tässä oli vain kaksi pientä mainintaa, jotka liittyvät Prymiin tässä yhteisessä kannassa. Nyt meillä on kuitenkin kokonainen artikla, jossa on kolme kohtaa ja siinä vastataan kaikkiin parlamentin pyyntöihin. Se on siis koko artikla 7 on uudelleen vahvistettu meidän pyyntöjemme ja tarkistuksiemme mukaisesti. Sitten Rova Lichtenbergin maisna pyydän, että lukisitte sen sitten optautista, tämä on aivan totta. Mutta on yksi asia, jota Unkari on jo tehnyt, nimittäin tässä teknisessä liittyessä teessä, jonka kautta toteutetaan tietojen vaihtoa ja sovelletaan eukarista. Eukaristista Unkari on päässyt siihen, että sitä voidaan soveltaa näihin kolmeen valtioon, jotka ovat oikeusperustaan tehneet opt-outin. Sitä ei siis niihin sovelleta velvoittavasti, mutta ne voivat käyttää tätä järjestelmää, koska tämä tekninen liite mahdollistaa sen. Sitten nämä vastaavuustaulukot. Pyytäisin, että Rova Savisaari ja kaikki kollegat suhtautuisivat ymmärtävisesti, koska olemme päässeet nyt siihen, että ainakin 27 valtiota tunnustavat sen, että niiden on hyväksyttävä vastaavuustaulukot artiklassa 10.2 ja johdata osassa 7 on tähän ennakoiva myönnytys ja meillä on kyllä parlamentissa mahdollisuuksia päästä tässä kenässä eteenpäin. Kiitoksia. Can I just say before everybody leaves the... Ennen kuin kaikki lähtevät, Vanessa ja Hannes, jotka ovat olleet neljä vuotta täällä joukossamme sihteeristöstä, he ovat täällä viimeistä kertaa nyt ja siirtyvät vastaamaan ITRE-valiokunnan haasteisiin. Toivomme heille hyvää, kaikkea hyvää tulevaisuudelle. Kiitän työstä, eikä varmastikaan tämä työ ole ollut läheskään niin hyvä kuin mitä se tulee Itre-valiokunnassa vielä olemaan. Toivon teille siis kaikkea hyvää tulevaisuuteen ja kiitän tähän astisesta. Paskarelli Lahti. Onkohan lähtenyt? Ei ole. Ten days time. Kaskarille menee eläkkeelle kymmenen päivän päästä. Hän lähti valiokunnasta. Toivoisin, että voisitte välittää hänellekin hyvä toivotuksemme hyviksi eläkepäiviksi, kun katsotaan, miten asiat ovat nyt menossa Euroopassa, niin on hyvä siirtyä eläkkeelle nyt. Muuten saattaa olla, että hän olisi pitänyt vasta 110-vuotiaana jäämään eläkkeelle. Eli viekää eteenpäin terveisemme täältä. Puheenjohtaja, teen näin. Okay, we'll start the coordinators. Aloitetaan koordinaattorien kokous viiden minuutin kuluttua.